nähdä näin paljon joustavuutta. Kiitos. Vamos a hacer un par de terminado este, este punto y anunciando como es. Niin, lopetamme tämän asian käsittelyn ja niin kuin aina sanomme, että asiasta äänestetään huomenna kello 11.30 mietinnöstä ja sietinnöstä estetystä tarkistuksesta. Ja nyt meillä on muutama ilmoitusseikka, jotka meille juuri annettiin ensinnäkin neuvostolta. On tullut kaksi ensimmäisen käsittelyn kantaa ja myös komission kannanotto. Nämä asiat otetaan mukaan pöytäkirjaan. Parlamentilla on kaksi kuukautta aikaa ottaa näin asioihin kantaa huomista alkaen, 27.10. alkaen siis. Ja sitten toisaalta vihreiden ryhmältä olen saanut pyynnön, että nimitettäisiin valiokunta jäsen. Tämä laitetaan myös pöytäkirjaan ja se katsotaan hyväksytyksi, jos kukaan ei